toimielinten neuvottelut tässä asiassa ovat erittäin tärkeät. Kiitos. Kiitoksia komissaari Dali. Keskustelu on päättynyt ja me siirrymme seuraavaan aiheeseen. Meillä on seuraavaksi yhteiskeskustelu lääketurvatoiminnasta. Ja me aloitamme Rova McEvenin mietinnöllä. Ja sitten sitten täällä on kaksi mietintöä häneltä. Ja minä annankin nyt neljän minuutin puheenvuoron esittelijälle. Um, Paljon kiitoksia. Lääketurvatoiminnassa kyse on lääkkeiden turvallisuudesta, eli katsotaan minkälaisia sivuvaikutuksia lääkkeellä voisi olla. Ja kaksi vuotta sitten me hyväksyimme parlamentissa ja neuvostossa ajatuksen eurooppalaisen järjestelmän uudistamisesta ja emme uskoneet, että tänään voisimme päivittää tätä lainsäädäntöä jo ennen kuin se astuisi voimaan. Mutta tämä tapahtui jo ennen kuin Mediator-juttu tuli esille, koska se osoitti, minkälaisia heikkouksia järjestelmässä on, järjestelmässä, josta jo sovittiin. Minä keskityin näissä neuvotteluissa viime viikkojen aikana juuri siihen, että sääntely lääkejärjestelmässä tehostuisi ja sitä kautta lisätään potilaiden asemaa. Kun katsoo Mediator-juttua, niin minulle tuli mieleen kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että turvallisuusasioista on keskusteltu Euroopan lääkevirastossa useampaan otteeseen sääntelijöiden kesken, mutta sitä ei ole käsitelty sen kummemmin myöhemmässä vaiheessa ja yritys on kaupallista syistä vetänyt tämän lääkkeen pois markkinoilta. Ja toinen asia, joka kävi ilmi, on se, että jotkut viranomaiset ovat pyytäneet Servieriltä tutkimuksia jo vuonna 2000 näistä huolen, esitystä huolenaista johtuen, mutta tällaista tutkimusta ei toteutettu vasta kuin vuosikymmen myöhemmin ja silloin lääke oli vedetty jo pois markkinoilta, koska ranskalainen lääketurvavirasto oli esittänyt huolenaiheensa. Kun teemme siis uudistuksia, niin se tarkoittaa huomattavia muutoksia. Ensimmäinen on se, että jatkossa yrityksiä tarkkaillaan silloin, kun he poistavat lääkkeensä markkinoilta, riippumatta siitä, missä päin maailmaa toimitaan. Raportointivelvollisuus evan suuntaan on olemassa. Ja aina kun syntyy turvallisuushuolenaiheita, niin silloin automaattisesti ryhdytään tutkimustoimintaan Euroopan unionin tasolla. Silloin kansallisella päätöksentekijöillä ei ole harkintavaltaa. Kolmanneksi kyse on myöskin siitä, että silloin kun PASS-järjestelmä on toteutettu, niin tätä järjestelmää on käytettävä loppuun asti, sillä jos näin ei tehdä, niin se tarkoittaa sitä, että käytetään tällaista mustaa symbolia ja se taas tarkoittaa sitä, että kys, kaikki tietävät, että kyseiseen tuotteeseen käytetään myyntiluvan myöntämisen jälkeistä turvallisuustutkimusta. Ja me tiedämme, että Ranskassa tällaista pass, passijärjestelmää ei käytetty tässä mediator-tapauksessa. Arvoisa komissaari, me toivomme, että te puututte kahteen asiaan jatkoneuvotteluissa. Ensimmäinen on se, että tämä rahoitus, joka pitää turvata emallia. ja toisaalta tämä niin sanottu musta laatikko, joka liittyy siis tähän tuoteselosteeseen lääkeainepaketeissa. Tiedän, että te tulette sanomaan, että komissio tulee paneutumaan näihin molempiin asioihin, mutta toivottavasti tämä on myöskin totuus loppupeleissä. Haluaisin tässä vaiheessa vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat hartiavoimin tehneet työtä tämän mietinnön laatimisen tiimoilta. Kiitokset myöskin Tanskalle puheenjohtajavaltiolle, kiitokset komissiolle ja neuvoston puheenjohtajalle, koska se antoi meille mahdollisuuden nopeaan toimintaan. Eli että pääsimme yhteisymmärrykseen jo ennen kesätaukoa ja näin voimme varmistaa, että että nämä muutokset astuvat samaan aikaan voimaan kuin itse teksti. Kiitoksia. Kiitos sitten komissaari Dali. Kiitoksia kovasti. Täällä on ensimmäinen käsittely tässä tärkeässä ehdotuksessa, joka koskee lääketurvatoimintaa. Lääketurvatoiminta, se edesauttaa kansanterveyttä ja se on turvallisuuden kannalta olennainen. Haluaisin kiittää niitä, jotka ovat tehneet kovasti työtä, jotta tämä sopimus saadaan aikaiseksi, varsinkin Rova Mäkevän, joka oli esittelijä ja mahdollisti sen, että saadaan päätökseen ajoissa tämä käsittely. Stressitesti eh, Mediator-tapauksen jälkeen eh, se on johtanut lainsäädäntöön ja nykyinen ehdotus. Eh, siinä halutaan parantaa 2010 paketin ilmoitusvelvollisuuksia ja on otettu mukaan myös lisäseurantaa, jotta saadaan parannettua näiden lääkkeiden terveysnäkökohtia. Tarvitaan myös avoimuutta enemmän eh, siihen, minkä tähden ei eh, enää pidetä markkinoilla tiettyä lääkettä. Yritysten pitää esittää nämä syyt. Tämä vähentää riskiä ja eh, tällä tavoin voidaan ottaa huomioon kaikki turvallisuusnäkökohdat. Potilaiden luottamus on olennainen ja tämä luottamus saadaan aikaan ja säilytetään ainoastaan, jos potilaat luottavat järjestelmiimme. Olen, olen tyytyväinen siihen, että tämä huomenna äänestettävä ehdotus, siinä tunnistetaan nykyiset puutteet lääketurvatoiminnasta. Komissio on tämän sopimuksen takana. Olemme tyytyväisiä, että saimme tämän päätökseen ennen kesätaukoa. Osa sopimusta eh, liittyy eh, lääketurvatoiminta alaan ja tässä kesäkuussa komissio järjesti kuulemisen julkisen kuulemisen ajatellen maksuja, jotka liittyvät lääketurvatoimintaan ja direktiivi 2010. Siinä voidaan kommentoida tätä asiaa vielä 15. syyskuuta saakka. Sen jälkeen kun kommentit arvioidaan, me laadimme vaikutusten arvioinnin ja sen jälkeen lainsäädäntöehdotuksen. Komissio jatkaa työtä tässä asiassa. Se on painopistealueitamme ja haluamme saada aikaa mahdollisimman nopeasti lainsäädäntöaloitteen neuvostolle ja parlamentille koskien tätä mustaa laatikkoa. Siitä vielä kommentteja. Kiitos. Kiitos komissaari Dali. Sitten ryhmät ensin Rova Ajuso EPPstä. Kiitoksia puhemies komission jäsenä haluaisin kiittää Rova Mäkäväniä, esittelijää ja varjoesittelijöitä siitä, että päästiin sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Se oli erittäin tärkeää, että saadaan voimaan eh, nämä säädökset ja oli tärkeää puuttua tähän, eh, ei sen tähden, että lainsäädäntö olisi huonoa, vaan eh, sen jälkeen on tapahtunut tämä kaikkien tuntema tapaus ja huomattiin, että meidän piti eh, korjata asiat niin, että eh, se ei enää toistuisi ja niinpä eh, voidaan paremmin valvoa sellaisia lääkkeitä, jotka ovat jo markkinoilla. Niin kuin tässä on sanottu, silloin kun nämä yritykset vetävät pois markkinoilta, silloin on velvollisuus ilmoittaa todelliset syyt, jotka ovat johtaneet siihen, että lääke vedetään pois markkinoilta tai sillä ei enää ole lupaa. Tämä on tärkeää ajatellen avoimuutta ja se on tärkeää myös markkinoinnin kannalta. Lisäksi kun tällaisia päätöksiä tehdään. Kaikkia, kaikille maille pitää tästä antaa tieto, kaikille jäsenmaille, joissa tämä lääke on markkinoilla, pitää antaa tietoa. Ja tämä parantaa turvallisuutta eikä kuitenkaan vaaranneta liikaa lääketeollisuutta. Toinen näkökohta on se, että kaikki tuotteet joita, eh, joille annetaan lupa, eh, ne laitetaan aina luetteloon, jota voidaan seurata. Ja lopuksi vielä eh, lääketurvatoiminta on erittäin tärkeä asia. Niinpä varmasti täysistunnon pitäisi tämä ehdotus hyväksyä. Kiitos. Kiitos. Kaksi minuuttia, Rova Kadenbach. Nochmal herzlichen Dank an Linda McEwen. Minäkin haluaisin kiittää Linda McEvenia ja varjoesittelijöitä. Minä uskon että, e- uskon, että Euroopan unioni on reagoinut nopeasti. Vuonna 2010 tätä asiaa pidettiin modernina ja tehokkaana, niin havaitsimme hyvinkin nopeasti, että tämä ei riittänyt ja siksipä onkin paikallaan nopeisiin korjaustoimenpiteisiin. Nämä porsaanreijät on tukittava ja minä uskon, että mietintö osoittaa, mihin meidän on puututtava. Me tarvitsemme avoimuutta, me tarvitsemme nopeutta, koska me tarvitsemme nyt kuluttajien ja potilaiden luottamusta lääkeaineisiin ja me kaipaamme myöskin luottamusta itse järjestelmään. Meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta voimme varmistaa, että Euroopassa hyväksytyt lääkkeet, niitä voidaan valvoa myöskin myöhemmässä vaiheessa, jotta voimme varmistaa, että kaikki ö, sivuvaikutukset rekisteröidään ja että puututaan haittavaikutuksiin ja että markkinat saavat mahdollisimman nopeasti kaikki tietonsa, kaikki tarvittavat tietonsa ja ettei tuotteet häviä vaivihkaa markkinoilta, kun valmistajat huomaavat, että ne eivät olekaan turvallisia. Me tarvitsemme siis nopeutta ja turvallisuutta, mutta me tarvitsemme myöskin pidempiaikaisia valvontatoimenpiteitä. Ja juuri tiivis yhteistyö myöskin hoitohenkilökunnan ja potilaiden kanssa on erittäin tärkeää, sillä lääketurvatoimintapaketti voi toimia vain ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki tietävät, mistä on kyse, eli että nämä tiedot ovat löydettävissä. Sillä lainsäädäntö toimii vain ainoastaan silloin, jos tuoteselosteista on jotain hyötyä kuluttajille ja toisaalta, niin kuin Nino McEwen totesi, että lääkevirastolla on myöskin rahoitukselliset toimintavalmiudet hoitaakseen sille osoitetut tehtävät. Kiitoksia. Kiitos sitten Rova Parvanova. Kiitos puhemies. Hyvä kollegat. Minä haluaisin ensin onnitella Lindaa siitä, että hän on niin hyvin johtanut tätä työtä. Ja tässä on Tanskan kauden jälkeen päästy tähän sopimukseen näin tärkeässä asiassa. Pari vuotta Mediator-tapauksen jälkeen me näemme, minkälaisia aukkoja vielä lääketurvatoiminnassamme on. Kaikki instituutiot osoittavat nyt, että silloin kun terveys on kyseessä, niin voimme toimia tehokkaasti. Alden mielestä tämä sopimus on hyvä, tämä josta huomenna äänestetään. Ja tässä on nyt 2010 jälkeen lisääntynyt avoimuus ja myöskin se, että nyt voidaan valvoa paremmin lääkkeitä, joita tuodaan markkinoille. Olen erityisen tyytyväinen kahteen asiaan tässä asiassa. Se, että yritysten on kerrottava, mitkä ovat ne syyt, kun tuote vedetään markkinoilta – ja sitten myöskin tämä automaattinen hätämenettelyn käynnistyminen, jos jotain havaitaan. Meidän täytyy muistaa se, että me haluamme mahdollisimman korkean tason turvallisuudessa säilyvän. Tällä tavalla voimme kansalaisten luottamusta eh, vahvistaa. Meidän täytyy päättäjinä kantaa vastuumme ja meillä täytyy olla tehokas järjestelmä, jota voidaan myös muuttaa silloin, kun tarve on. Me tarvitsemme myöskin eh, resursseja lääkevirastolle sillä tavalla, että se selviää uusista tehtävistään. Olen aivan varma, että komissio tekee jo tätä työtä ja toivon, että tulee hyviä ehdotuksia mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Kiitoksia Rova Parvanova ja sitten Rova Jana Kudokis. Thank you. Potilasturvallisuuden pitäisi olla aina prioriteetti. Nyt saattaa olla, että sadat tuhannet kuolivat tässä tapauksessa ja se vahvistaa sitä, että tämä on hyvin tärkeä asia. Meidän täytyy suojella potilaita vaarallisilta sivuvaikutuksilta. Meillä on selvästi porsaanreikiä ja tämä tilanne johtaa siihen, että meidän täytyy heti käynnistää äh, kiireen menettely, jos se on tarpeen. On hyvä, että komissio meni eteenpäin nopeasti ja äh, saattaisiko tähän tulla muita muutoksia vielä, mutta nyt ei ole siihen sopiva aika. Olen äh, tyytyväinen siihen, että parlamentti laittoi turvallisuuden etu sijalle ja haluan onnitella esittelijää tehdystä työstä. Kiitoksia Rova Janakudakis. Sitten edustaja Rossi. Innanzitutto voglio ringraziare la collega Linda per il suo lavoro che condivido. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Lindaa hänen tekemästään työstä. Uusi teksti vahvistaa valvontamahdollisuuksia. Uuden asetuksen ja direktiivin tavoitteet ovat oikeassa suhteessa lääkeainesektorin kehitykseen. Tarkoituksena on varmistaa kansalaisten terveyden suojelun ja sen, että lääkeaineiden sisämarkkinat toimivat oikealla tavalla. On aivan välttämätöntä, että että lääketurvatoimintaa vahvistetaan ja tästäpä syystä olen valmis hyväksymään tämän tekstin. Sitä kautta saamme lisää avoimuutta ja tuotteet ovat tehokkaampia. Viimeaikaiset esimerkit ovat osoittaneet, että parantamisen varaa on edelleenkin olemassa. Meidän täytyy kehittää myöskin suvatsevaisuuden periaatetta käyttäen oikeita edellytyksiä. Kiitoksia. No, monsieur Mastalka, pour une minute. Sitten herra Mastalka, yksi minuutti paní předsedající, kolegyně a kolegové, ja... Kiitoksia. Hyvä puhemies ja hyvä kollegat, minä haluaisin yhtyä niihin, jotka ovat kiittäneet Linda McEvania tästä suuresta työstä, jonka hän on tehnyt asetuksen muuttamiseksi. Tämä varmaankin ensimmäisessä käsittelyssä saadaan valmiiksi ja minä uskon, että kaikki nämä muutokset, jotka lainsäädäntöön tehdään, tuovat eurooppalaisille parempaa suojaa. Tässä on myöskin parempaa koordinointia jäsenvaltioiden kesken ja, ja tämän avulla voimme estää mediatorin tyyppiset vahingot jatkossa. Mutta lainsäädännöstä ei ole mitään hyötyä, jollei sitä myöskin panna täytäntöön talouden kriisi eh, vie meiltä varoja ja siksi meidän täytyykin nyt varmistaa, että sekä kansalliset että Euroopan tason instituutiot eh, käsittelevät tai että ne saavat eh, riittävästi sekä rahaa että henkilökuntaa, jotta tehtävät tulevat hoidetuksi. Kiitoksia. Sitten herra Obermeier. Danke, Frau Vorsitzende. Die Überwachung Rouva puhemies, kiitoksia. On tarpeen, että lääkkeitä valvotaan sen jälkeen, kun ne on hyväksytty markkinoille. Varsinkin kun tiedetään, että monia lääkkeitä ei ole voitu testata kovinkaan suuressa ryhmässä, mutta ongelmat ilmenevät usein vasta sitten, kun ne ovat päässeet markkinoille. Siis lääkkeet ovat päässeet markkinoille ja tästä syystä niitä täytyy valvoa tehokkaasti. Ja me tarvitsemme myöskin tätä mustaa symbolia ja lääkäreiden sekä potilaiden pitäisi mahdollisimman nopeasti saada tietonsa, miksi lääkeaine on vedetty pois markkinoilta. Eihän se voi mennä niin, että yritykset saavat tiedon käyttöönsä aikaisemmin kuin lääkärit tai potilaat, sillä me tiedämme, että tästä järjestelmällä on hyötyä vain ainoastaan siinä tapauksessa, että lääkärit ja potilaat saavat tietonsa tämän tiedon mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Sitten edustaja Liise. Eh, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Eh, tässä eh, se, mitä mediatori asiassa tapahtui, se oli todellakin suuri skandaali. Täällä puhutaan viidestä sadasta kahdesta tuhannesta kuolleesta ja yksikin kuolintapaus on liikaa kyllä vastuullisesti toimittiin yrityksessä, mutta valitettavasti myös laites, laissa oli aukkoja. Ja nämä pitää nyt tukkia nämä aukot. Minä haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on tehnyt tämän työn ja kiitän myös komissaari Dalia tästä hyvin rakentavasta ehdotuksesta. On hyvin tärkeää, että tulevaisuudessa on hyvät perustelut sille, jos lääke joudutaan vetämään markkinoilta, ettei mitään epäselvyyttä jää mieliin. Ja sellaisissa tapauksissa täytyy jäsenvaltioiden välillä jakaa tietoa hyvin avoimesti. Ja näin me estämme vastaavat skandaalit jatkossa. Anni Weisgerber, kollegani ja minä olemme sen lisäksi, mitä komissio on ehdottanut, tehneet tarkistuksia ja minä haluaisin, meidän ei pitäisi nyt puhua näistä black bokseista, vaan drugged bokseista. Ja kun tämä ehdotus, joka, jonka komissiolta aikaisemmin tuli, niin mm, se torjuttiin. Ehkä tämä black box-ajatus ei ollut kaikkein paras tapa viitata asioihin, mutta joka tapauksessa tilannetta pitää parantaa. Yhdysvalloissa on sellainen järjestelmä, että tällainen faktaruutu lääkkeistä on olemassa ja se on osoittautunut tärkeäksi. On kuitenkin kahden tyyppisiä potilaita tai lääkkeen käyttäjiä. Toiset lukevat pakkausselosteen ja toiset eivät sitä lue. ja toiset pelkävät sivuvaikutuksia, joita siis enää mainittu, eivätkä ollenkaan ota lääkkeitä. Mutta joka tapauksessa tällaisissa tapauksissa täytyy olla yhteistyötä lääkärin ja potilaan kesken, jotta voidaan myöskin näitä sivuvaikutuksia käsitellä. Mutta meidän täytyy muistaa, että lääkkeitä on otettava ja varsinkin antibiootteja tarpeeksi kauan, ettei tule resistenttejä kantoja. Ja meidän täytyy saada paremmat pakkausmerkinnät ja ohjeet näihin lääkepaketteihin. Minä kiitän siitä, että komissio on ilmoittanut, että tätä asiaa vielä tarkennetaan ja että ehdotus tarkentuu jatkossa. Kiitos. La parole est... Kiitoksia. Sitten Flasikova Benova, kaksi minuuttia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyňa a Rouva puhemies, arvoisat kollegat, stressitestit lääketurvatoiminnan puolella ovat tärkeitä. On nimittäin käynyt ilmi, että puutteita on ilmennyt ja niihin täytyy paneutua. Meillä ei ole varaa tämän tyyppisiin ongelmiin. Mitä tulee Mediator-lääkkeeseen, se rekisteröitiin monissa unionin jäsenvaltioissa, mutta vaikka ensimmäiset tiedot haittavaikutuksista vaikuttaviin aineisiin liittyen olivat jo peräisin vuodelta 1999, niin silti tätä tuotetta määrättiin vuoteen 2009 asti ja vasta sitten vedettiin pois markkinoilta. Tätä tuotetta määrättiin noin viidelle miljoonalle potilaalle ja arvioiden mukaan noin 2000 potilasta menehtyi haittavaikutuksiin. Siis todellakin 2000 asiantuntijat ovat käsitelleet lääkeaineeseen liittyviä ongelmia, mutta silti ei tehty mitään päätöstä. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että EUn tasolla lääkeainetta ei tarkasteltu, eli sääntelyviranomaiset eivät reagoineet tilanteeseen, niin nämä faktat osoittavat, että lääkeaineet ja niiden markkinointia on tarkasteltava. Ja tämä taas edellyttää vuoden 2010 lainsäädännön uudistamista ja tarkistamista. Se on kansanterveydellisestä näkökulmasta katsottuna tärkeä ja kiireellinen asia ja haluaisin kiittää esittelijää tästä erinomaisesta mietinnöstä. Kiitoksia. Pour une Rova Riis, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvät kollegat. Me emme varmasti tiedä, miten paljon mediator on aiheuttanut kuolonuhria. Tämä oli sellainen lääke, jota määrättiin ei ainoastaan diabetekseen, vaan myös ruokahalun vähentämiseen ja useaan otteeseen, että 2009 on vasta vedetty pois tämä lääke markkinoilta. Se oli kuusi vuotta sen jälkeen, kun näitä asiasta päätettiin Italiassa, Espanjassa tässä äh, tämä tapaus on käynnistänyt äh, keskustelut, äh, käsittelyt tässä asiassa hyvin laaja ongelma, joka koskee sellaisia lääkkeitä, jotka eivät ole reseptilääkkeitä. Ähm, vain pari vuotta sitten me puhuimme siitä, että meidän pitäisi vahvistaa lainsäädäntöpuitteita ja meidän on tärkeää, että yritykset kertovat, minkä tähden vedetään pois tietty lääke markkinoilta tai miksi se ei saa lupaa. Meidän pitää systemaattisesti käynnistää kiireellinen menettely siinä tapauksessa, että syntyy sivuvaikutuksia. Ja nyt on laadittu luettelo, jotta tämä järjestelmä toimisi tehokkaasti. Nyt kansallisten viranomaisten ja Lontoon viraston pitää paremmin valvoa ja tällä tavoin pitää olla vastuullinen myös lääkealan. Kiitos. No, Seuraavana edustaja Simanski. E, panie przewodniczący! chciałbym wyrazić uznanie dla sprawozdawczyni oraz kontrsprawozdawcy. kiitoksia. haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä koska he ovat laatineet kaksi mietintöä ja nyt kaivataan kiireellistä toimeenpanoa. Olen tyytyväinen siihen ajatukseen, että Euroopan komissio ja EMA olisivat suuremmassa vastuussa lääkeaineiden turvallisuudesta. Tärkeää on tämä markkinointi. Tämän ei pitäisi liittyä vain ainoastaan siihen velvollisuuteen, että olisi tiedonantovelvollisuus. Kun katsotaan tätä Ranskan tapausta, niin useamman vuoden ajan unionin toimielimet eivät kyenneet puuttumaan tilanteeseen, eli kieltämään lääkeaineen, vaikkakin monet jäsenvaltiot poistivat kyseisen lääkkeen markkinoiltaan. Olemme tietoisia siitä, että lääkeyrityksillä on suuri valta, mutta me voimme taistella heitä vastaan ja tämän taistelun tulisi jatkua. Kiitoksia. Rova Matias. Kiitos. Minäkin haluaisin yhtyä näihin kollegoihin, jotka ovat kiittäneet Linda McEvensin työstä. Eurooppalaiset ähm, potilaat saavat paljon parempaa suojelua tämän asetuksen muutoksen myötä. Ja suojelu on tärkeä. En aio nyt kuitenkaan toistaa kaikkea sitä, mitä on täällä sanottu. Minä vain tuen todettuja asioita. Minulla on vain kaksi kommenttia, jotka liittyvät tähän keskusteluun. Ensinnäkin tämä taloudellinen kriisi, se johtaa siihen, että terveyspalveluja supistetaan. Ja minä toivoisin, että komissaari kiinnittäisi huomiota siihen, että talouskriisimme – ei saa näihin tärkeisiin asioihin vaikuttaa haitallisesti näihin lääketurvatoimintoihin ja myöskin potilaan informoimiseen. Potilas tarvitsee kaiken saatavilla olevan eh, informaation. Vuonna 2010, kun ensimmäisen kerran direktiivin tekstistä äänestettiin, niin silloin me pääsimme jo tiettyihin tuloksiin, mutta nyt tässä on menty vähän taaksepäin. 2010 ja 2012 välillä niin on tapahtunut paljon. On ihmisiä Kreikassakin, jotka kuolevat, kun eivät saa lääkkeitä. Miten me voisimme tehdä sillä tavalla, että että kansanterveys edistyisi. Sitten Rova Grostet, kaksi minuuttia. Merci beaucoup. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Minä haluan tietenkin onnitella esittelijää, mutta haluaisin onnitella myös komission jäsen Dalia siitä, miten hän on reagoinut nopeasti Mediator-tapauksen jälkeen. Ja koska hän on reagoinut niin hyvin, nämä testit on hoidettu koskien tätä lainsäädäntöä, jonka me olimme hyväksyneet juuri lääketurvatoiminnasta. Ja tällä tavoin olemme mediator-tapauksen kautta pystyneet uuteen toimintaan vaikuttaa siltä, että meillä on heikkouksia lainsäädännössä ja nyt on tärkeää, että annamme vastauksia eri kysymyksiin, heikkouksiin, joita on esiin tullut ja tällä tavoin vahvistamme avoimuutta ja viestintää, joka koskee lääkkeitä. Sitä huolimatta olen sitä mieltä, että edelleenkin on yksi kohta, joka on heikko. Olen pahoillani siitä, että uudessa lainsäädännössä ei käsitellä keskeistä reseptikysymystä. Ja niin, tässä 15-20 prosenttia on esimerkiksi lasten lääkärien tai psykiatrien tekemiä reseptejä. E, tällä hetkellä meillä on vaihtoehtoisia hoitomuotoja e, ja sillä tavoin resepti voi olla hyödyllinen, mutta siinä voi olla vaaransa, koska siinä ei välttämättä ole mitään terveysalan e, hyväksyntää hyvin usein syntyy haitallisia sivuvaikutuksia ja silloin välttämättä ei löydy vastuuketjua. Nyt kollegani Frederik Riis haluaisi, että lääkevirasto tekee yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja laatii suuntaviivat. Harmi, että sitä tarkistusta ei tässä lopputekstissä ole nyt on syytä saada aikaan tasapaino, ettei ne käyttää väärin äh, lääkkeitä ja äh, silti halutaan äh, puuttua myös erityistapauksiin. Yksi tapaus viidestä voi olla tällainen, joten on tärkeää tarkastella tätäkin kysymystä. Kiitoksia. La parole est maintenant à madame sitten Rova Weisgerber, kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. Alkuun kiitokset esittelijä Linda McEvenille. Hän on uudemman kerran tehnyt erinomaista työtä. Onnittelut. Hyvä lääketurvatoiminta hyödyttää potilaita ja se vahvistaa myöskin potilaiden valistuneisuutta. Mediator juttu on osoittanut, minkälaisia aukkoja turvallisuusjärjestelmässä on ollut, ja ne täytyy tukkia mahdollisimman nopeasti. Ja jos lääkeaine vedetään pois markkinoilta, niin yr- yrityksen pitää ilmoittaa syyt tähän. EMA ja jäsenvaltioille pitää tämä tieto välittää. Tästä on hyötyä myöskin potilaille sisämarkkinan näkökulmasta katsottuna. Yksi asia on lähellä sydäntäni. Niin tuoteselosteiden luettavuus. Monet potilaat todellakin valittavat siitä, etteivät he kykene ymmärtämään pakkaus- ja tuoteselostetta. Erityisesti tämä on ongelma vanhemman sukupolven keskuudessa. Ja kun potilaat etsivät tärkeitä tietoja, niin nämä haittavaikutusilmoitukset ovat niin karmaisevat, etteivät he oikeastaan uskalla koko lääkettä käyttää. Ja Liisi on oikeassa sanoissaan, että luettavuuden pitäisi parantua ja että näissä lääkeainepaketeissa pitäisi olla tällainen fakta laatikko, jossa kerrotaan lyhyesti ytimekkäästi, mistä tuotteessa on kyse ja mitkä ovat haittavaikutukset. Arvoisat kollegat, hyvä komissaari Dali, on hienoa, että tähän luettavuuden parantamiseenkin aiotaan panostaa. Toivottavasti komissio pitää tästä lupauksestaan kiinni ja toimimaan ripeästi. Minua kiinnostaisi kuulla teiltä, arvoisa komission jäsen Dali, että onko teillä jo jotain konkreettisia ehdotuksia asiaan liittyen. On hienoa, että komissio on tarttunut tähän ehdotukseen. Minun mielestäni tämä on aimo harppaus oikeaan suuntaan, eli potilasystävälliseen lähestymistapaan silloin, kun todellakin lähdetään parantamaan tuoteselosteita luottavammaksi. Kiitoksia. Pankki. Sitten herra eh, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, rouva puhemies. Minä haluaisin ensin kiittää Linda McAvenia siitä, että hän teki näin nopeasti näin tarkkaa työtä. Hyvin tärkeä asia on kyseessä. Ja tämä osoittaa, että parlamentti ja komissio pystyvät tekemään hyvää yhteistyötä ja että pääsemme tähän välttämättömään sopimukseen mitä pikimmin. Täällä on käynyt ilmi asioita, mitä, mitä liittyy näihin turvallisuusasioihin, siis menneisyydessä tässä on ollut aukkoja. Yhteiskunnassa on ryhmiä, joihin tämä, e, jotka tarvitsevat näitä lääkkeitä, joihin tämä tuoteselosteiden monimutkaisuus iskee täydellä voimalla. He eivät halua lukea näitä ja pelkäävät lääkkeiden käyttöä. Meidän täytyy myöskin tällaisiin tapauksiin pystyä reagoimaan nopeasti. Muistan erään tarinan neljän viiden vuoden takaa. Oli kysymys rokotuksista tämä H1N1-virusta vastaan. Ja silloin oli Unkarissa hyvin paljon, mutta myös Puolassa hyvin laajoja poliittisia keskusteluja asioista – ministeri sanoi Puolassa, että hän ei antaisi itseänsä rokottaa, koska ei ollut tietoa siitä, minkälaisia sivuvaikutuksia rokotuksella voisi olla. Ja sanottiin, että tätä rokotetta pitäisi vielä tutkia lisää. No joka tapauksessa meidän täytyy nopeammin toimia ja Mediator oli yksi esimerkki siitä poliitikkojen täytyy jättää omat mielipiteensä sivumalle. Meidän täytyy yhteistyössä päästä eteenpäin ja tämäkin mietintö kertoo siitä, että yhteistyö kannattaa. Kiitos. Sitten rouva Tunnund Hohenstein. Kaksi minuuttia. To dobrze, komisja Paljon kiitoksia. Mielestäni on hyvä asia, että komissio on valmis tarkastelemaan lääketurvatoimintadirektiiviä, sillä EU-markkinoilla saatavilla olevat lääket ovat potilaiden kannalta tärkeitä. Euroopan parlamentti ja muut eurooppalaiset toimielimet, niiden tulee jatkossa tehdä kaikkensa sen hyväksi, että kansalaiset voivat luottaa siihen, että heidän ostamansa tuotteet, joko netin kautta ostetut tai apteekista ostetut lääkeaineet ovat turvallisia. Me tarkastelemme juuri direktiiviä asetusta lääketurvatoimintaan liittyen ja tämä on kiistatta askel oikeaan suuntaan, mutta meidän pitää tehostaa valvontaa markkinoilla olevien muiden aineiden suhteen. Vaarallisia aineita löytyy vaikka kuinka paljon. Ja kansalaisia ei juurikaan yritetä valistaa sen suhteen, että mitkä tuotteet ja lääkkeet ovat tai voivat olla vaarallisia, mistä tuotteita ei kannattaisi ostaa ja niin poispäin. Me emme puhu suorasta uhasta ihmishengelle ja terveydelle, mutta kansalaiset eivät ole tietoisia siitä, mitä tietyn aineen käyttäminen ai, voisi aiheuttaa, kuten Peter Liisi totesi, tietoa on liikaa tai sitä ei ole laisinkaan tarjolla. Vielä kerran onnittelut ajatuksesta, että olisi tämmöinen faktalaatikko tarjolla. Siitä on hyötyä kuluttajille, sillä näin kansalaiset voivat saada riittävää faktatietoa ostamastaan lääkkeestä. Arvoisa komissaari, nyt herää kysymys siitä, että montako kieltä on käytettävissä silloin, kun konsultaatioita toteutetaan, ja ovatko nämä myöskin käytettävissä siellä, missä englantia ei muuten käytetä. Kiitoksia. Nikola Sikketsjai. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. parlamente zhodli, že informácie... Me olemme nyt kaikki tässä yhtä mieltä siitä, että kuluttajalle jaettavan tiedon pitää olla parempaa, sen pitää olla helposti luettavaa. Ja tämä koskee paitsi elintarvikkeita, myöskin lääkkeitä. Pakoselosteiden täytyy olla oikeita ja niiden pitää olla hyvin luettavissa. Sitten oikein varsinainen kysymys. Minä onnittelen esittelijää, koska minun mielestäni esittelijä on nyt hyvin päässyt asiassa eteenpäin, kun hän on keskittynyt tähän asetuksen uudistamiseen siltä kannalta juuri, että potilaille ei tule riskejä esimerkiksi lääkepitoisuus, vaikuttavien aineiden pitoisuus ja sitten sivuvaikutukset, jotka saattavat olla terveydelle haitallisia. Eli siis tällaisia tapauksia ja skandaaleita, kun meillä on ollut, niitä ei pitäisi enää olla. Olen hyvin iloinen, että meillä on nyt tämä mietintö. Revizuirea normelor de reglementare. Kiitoksia puhemies. Nyt meidän täytyy katsoa lääketurvatoiminnan lainsäädäntöä ja meidän täytyy varmistua eh, siitä, että eh, täytetään nämä aukot. Ja on tärkeää myös, että lääkkeistä kerrotaan sellaisessa muodossa, että kaikki ymmärtävät sen. Ja näin myös ähm, lääkeviranomaiset voivat tarvittaessa toimia. Jos äh, tulee sivuvaikutuksia, niin äh, seuranta pitää olla tehokkaampaa. Tämä äh, ranskalainen mediator-tapaus on tapaus, jonka en toivo koskaan toistuvan. Tässä on jo puhuttu siitä, miten tärkeää lääketurvallisuus on, jotta voidaan suojata kansanterveyttä. Meidän täytyy muistaa, että pitää aina kattaa myös sivuvaikutuksien tapauksissa kulut. Kiitos. Ja sitten Rova Roitova. Äh, pane komisaři já samozřejmě nebo všichni vítáme že komise reagovala. Arvoisa komissaari, me olemme tyytyväisiä siihen, että komissio reagoi Mediator-tapauksen, joka oli erittäin traaginen. On hyvä, että nyt jäsenvaltioita äh, velvoitetaan raportoimaan silloin, kun lääkkeitä vedetään pois markkinoilta. On tärkeää myöskin, että emän roolia vahvistetaan, mutta on huonoa, että että nämä määräykset eivät kosketa kolmansia maita. On hyvä myöskin, että julkaistaan tiedot syistä, joiden takia lääkeaineet on vedetty pois markkinoilta. Ja nyt toivoisin, arvoisa komission edustaja, että heti kun lääkeaine vedetään pois markkinoilta, niin tilannetta täytyy analysoida – meidän täytyy myöskin puuttua rikollisessa mielessä toimivia tahoja vastaan. Ja me olemme kyllä aika lailla tyytymättömiä siihen, että vaikka esimerkkejä on vaikka kuinka paljon, niin silti ei ole tapahtunut juuri mitään ainakaan komission puolelta. Kiitoksia. Tässä nyt ei päättyy ja sitten komissaari Dalli. Nyt komissio on kiitollinen siitä, mitä parlamentti on tehnyt tässä ensimmäisessä käsittelyssä. Mitä tulee tähän eh, McEvenin viittaamaan black boxiin, niin meidän täytyy todellakin miettiä, minkälainen tiedotus pakkauksissa täytyy olla, ettei siitä tule drug fact box. Täytyy myöskin kuulla kaikkia organisaatioita, jotka edustavat kuluttajia, potilaita, lääkäreitä, vakuutuslaitoksia ja näin edelleen. Se, että miten tämä pakkausseloste on luettavissa, niin tämähän oli esillä jo 2010 ja nyt 2013 meillä tulee olemaan uudet säännöt. Olen aivan samaa mieltä kuin rouva Matias, että me emme voi antaa tämän talouskriisin romuttaa terveysjärjestelmäämme. Sehän on kaikkien kansalaisten etu. Ja terveys on yksi moottori, joka meillä taloudessamme on. Me odotamme innolla sitä, kuinka tämä uusi lainsäädäntö tulee voimaan ja se tulee parantamaan kansalaistemme tilannetta, mitä tulee avoimuuteen, ja varmasti tämä vie meitä molemmilla tapaa eteenpäin. Kevän, Kiitoksia. Sitten vielä Rooma Kevän viimeiset sananne. Kiitoksia. Vastaisin vain Rova Grostetille. Eh, tämä merkintätapaus on erittäin tärkeä. Me tarvitsemme kuitenkin keskustelua näistä kysymyksistä ja eh, toivottavasti tätä asiaa käsitellään vielä. Eh, sitten tämä tietolaatikko. Eh, on mm, sanottu, että tästä tulee liikaa latausta, siitä tulee eh, ikään kuin mieleen se, että täytyy listata kaikki, mikä voi mennä pieleen. Ihmiset eivät enää lue sitten näitä, ne eivät ole hyödyllisiä eh, potilaille, mutta täytyy käydä tätä uudestaan läpi. Mutta haluaisin erityisesti kiittää valtavasta työstä, jota eh, Hanks on tehnyt tässä asiassa. Kaikki avustajamme tekevät erittäin kovasti töitä meidän ja teidän puolestamme. Heitä ei aina tunnusteta. Haluan kiittää kaikkia avustajia. Kiitos. Hyvän. Kiitos Ruomek Evan. Tämä päättää keskustelumme ja huomenna äänestämme kello 12. Ja Huomenna istunto jatkuu ja